erityisesti Julo Regenin tapaus. Ensimmäisenä puheenvuoron saavat eh, päätösman laatijat. Ensimmäinen heistä on edustaja Lochbieler. Kiitoksia, puhemies. Egyptin ihmisoikeustilanne on dramaattinen ja pahanee etuudestaan. Egyptin viranomaiset polkevat perusoikeuksia, rajoittavat mielenosoituksia, jotka on käytännössä kielletty. Ihmisoikeusaktivisteja ahdistellaan ja toimijoita uhataan sulkemisella. Kaikki Egyptissä joutuvat vakavaan vaaraan. Ihmisiä pidätetään ja pidetään vangittuna viikkoja ilman mitään perusteluja. Ihmisoikeusjärjestöt ovat tuoneet monia tapauksia niin kutsutuista kadonneista pidetyistä henkilöistä, jotka ovat kuolleet pidätyksen aikana. Pidätysolosuhteet ovat myöskin pöyristyttävän huonot. Ne, jotka vastustavat ihmisoikeuksien polkemista pidettyjen osalta, äh, ovat vaikeuksissa ja vastuullisia ei koskaan juurikaan tuoda äh, tuomioistuimen eteen. Äh, kun vierailin Egyptissä jokin aika sitten Giulio Regenin ruumis oli juuri löydetty, oli hyvin paljastavaa, että aktiiviset diplomaatit ja journalistit eh, tilanteessa muistuttivat, että ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu maassa usein. Viranomaiskoneisto on tästä vastuussa. Euroopan unionin täytyy lähettää selvä viesti Egyptille. Perusoikeuksien loukkaaminen ei johda hyvinvoivaan tasapainoiseen Egyptin valtioon. Niin kauan kuin ihmisoikeustilanne on huono, Euroopan unionin jäsenmaat eivät saa myöskään ryhtyä kumppaneiksi, eivätkä saa äh, avata äh, vientirajoituksia Egyptiin. No, kiitos. Edustaja Belder. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Kiitos puhemies. Järkyttävää italialaisen tutkijan murha mahdollisesti tulee vaikuttamaan Egyptin ja Euroopan välisiin suhteisiin, että on tärkeää tehdä järkeviä johtopäätöksiä. Pitäisi ajatella sitä, että odotetaan kunnes yhteisesti tehty tutkinta, jossa ovat mukana Italian ja viranomaiset, äh, että tämä tutkinta saatetaan päätökseen. Kysymys on myös tästä Jumalanpilkkalainsäädännöstä, koptit ovat saaneet tässä syystä ankaria rangaistuksia ja EU on halunnut, että tuo Jumalan pilkka äh, lainsäädäntö poistettaisiin. Näin pitäisi edelleenkin vaatia. Ja pitäisi myös viitata siihen, että Turkki ei saisi harjoittaa tällaista hankalaa politiikkaa Egyptiä suhtaan, koska siellä pohjaa pois. Seuraavaksi edustaja Korrao arvoisa puhemies. Giulio Regeni oli eurooppalainen nuori, joka halusi kantaa kortensa kekoon paremman yhteiskunnan, vapaan yhteiskunnan rakentamiseksi. Hänen tutkimustyönsä vei hänet käsittelemään ne mm, kiusallisia argumentteja Egyptin viranomaisille ja näinpä hänet soppi menettiin hän yritti antaa äänen niille, joille ei sitä oli, ja näin ollen häntä barbarimaisesti kidutettiin ja hänet murhattiin olosuhteissa, joita, jotka ovat vielä hämärän peitossa, ja tätäkään emme voi hyväksyä. Hän olisi voinut olla meidän veljemme, poikamme, lapsen lapsemme. E, tarvitsemme todet, totuuden. Euroopan unionilla on vahvat siteet Egyptin kanssa – mutta Euroopan unionin on oltava erittäin päättäväinen ja tiukka ja meidän on vaadittava selvyyttä äh, Julie Regenin kuolemaan liittyvistä olosuhteista. Mitään epäilyksiä ei saa jäädä sen suhteen, että että mitenkä, ei voi käydä niin, että valta ja intressit piilottaisivat äh, totuuden. Me olemme sen velkaa hänen perheelle. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Borgezio. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. On totta, että tarvitaan oikeutta ja totuutta Julia Reginen tapauksen. Olen pyytänyt sitä FED-valiokunnassa, mutta minut keskeytettiin korkea edustaja Mogherini ei sanonut yhtään mitään tästä Reginin tapauksesta. Mietintö tai päätöslauselma, joka on kaikkien ryhmien allekirjoittamaan on vähän rampa. Näyttää siltä, että sinne syytetään ainoastaan tätä järjestelmää, joka varmastikin on syyllistynyt paheksuttaviin toimiin, mutta kun Morsi oli vallassa ja, va, ja kun muslimiveljeskunta oli vallassa, niin ei Euroopan unionilla ole mitään kritisoitavaa. Ne olivat demokraatteja ja he kannattivat lehdistövapautta ja ihmisoikeuksia. No, me olemme kyllä kyllästyneet tällaiseen ihmisoikeus, ihmisoikeuksien suojeluun vähän tälle, tälle oli niin kuin vaihtovirran mukaisesti. Tässä oli kunnan poika Regenio, joka harjoitti toimintaa, jota varmaankin ohjattiin brittitiedustelupalveluista käsin, mutta nämä ovat tällaisia arkaluontoisia asioita, joten niitä ei kannata käsitellä, eikö vain? Edustaja Zdechowski. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, eh, Giulio Regenin tapaus eh, täytyy selvittää. Kyllä todellakin. Se tuo esiin kysymyksiä siitä, ovatko meidän kansalaisemme edes turvassa Egyptissä, vaikka Egypti on maa, jonka kanssa teemme yhteistyötä. Sehän on maa, jonka pitäisi olla strateginen kumppani tulevaisuudessa kanssamme. Sen pitäisi olla meidän rinnallamme. Tämän kaltaiset tapahtumat, jotka liittyvät Egyptin kehitykseen, ovat erittäin pöyristyttäviä. Olen tyytyväinen siihen, että ensimmäistä kertaa koskaan Egypti on antanut ulkomaisen tutkintatiimin, italialaisen tutkintatiimin tässä tapauksessa tulla maahan. Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta ei se riitä. Siksi EPPn puolesta vetoan Egyptin viranomaisiin, jotta ne tekisivät kaikkiensa, todellakin kaikkiensa, jotta voisivat taata kaikkien Euroopan unionin kansalaisten turvallisuuden maassa. Riippumatta mistään poliittisista sitoumuksista tai ihmisten uskonnosta, tämä hyvin vakava tapaus täytyy tutkia. Kiitos. Edustaja Schaake, puolitoista minuuttia. Thank you, President, Commissioner. Kiitos, puhemies, komissaarisen kollegat. Yhä enemmän, kun ajattelen, menetämme yhdenlaisen opiskelijan eh, hengen, silloin myöskin huomaamme, minkälaista kidutusta ja kärsimystä Egyptissä on. Silloin tässä pitäisi toimia yhtä voimakkaasti kuin kaikissa muissakin tapauksissa, kun on kysymys tahdonvastaisesta katoamisesta Egyptissä, on lukuisia satoja tapauksia vuonna 2015 kansanedustajien mukaan, jotka näkevät kehityksen, jossa turvallisuusviranomaiset käyttävät kidutusta. Ja meidän täytyy vaatia, että Egyptin viranomaiset täyttää yhteistyötä italialaisten kansallisten asiantuntijoiden kanssa. Tässä tapauksessa me tarvitsemme riippumattoman ja uskottavan tutkinnan. Tämä on jotakin, mitä ei ole tapahtunut ollenkaan. Useimmissa tapauksissa Egyptissä on yhä enemmän rankaisemattomuutta kuin oikeutta, valitettavasti. Olin hyvin huolissani laaja mitä sitä kampanjasta sisinhallitus käyttää. Se koskee arvostelijoita, ihmisoikeuksien puolustajia ja poliittisia vastustajia. Vuoden 2013 jälkeen yli 22 000 ihmistä on pidätetty Egyptin viranomaisten omien tietojen mukaisesti. On korkea aika, että EU puhuu ääneen ja, tai ainakin lopettaa teknisten järjestelmien viennin, jotka auttavat ihmisoikeuksien rikkomuksissa – on illuusio kuvitella, että Egypti on voimakas puolustaja eh, ilman ihmisoikeuksien puolesta käytössä taistelussa silloin ilman, että se itse huolehtii kansallisoikeuksista on tärkeää, että nämä periaatteet ohjaavat EU politiikkaa, koska syyt kansannousu vuonna 2011 edelleenkin ovat olemassa ja meidän täytyy ottaa ne huomioon. Maltese, Edustaja Maltese presidente. Sono passate... Kiitoksia. Viisi viikkoa on kulunut Julia Regenin kuolemasta. Jokainen viikko, joka viikko Euro Egyptin viranomaiset ovat muuttaneet versiota, mitä on tapahtunut. Tämähän vaikuttaa todella poliittiselta, poliittiselta murhalta. Kohteena oli eurooppalainen nuori tutkija. Näin aikoina oma hallitukseni ei ole tuominnut tätä kauhea huijausta eikä sen seurauksena puutettu liittyen poliittisiin taloudellisiin suhteisiin asiisiin hallinnon, hallituksen kanssa, jota voidaan verrata terroristeihin. Tässä on diktatuuri, joka, joka käyttää terrorismia tärkeimpänä hallintavälineen joka päivä. Tänä päivänä tässä parlamentissa äh, äänestetään asiasta, mutta se ei liitä Euroopan kumppaneina ei voi pitää tällaisia Assisin Egyptien ja Erdoganin Turkkien kaltaisia diktatuureja, jotka alistavat kansansa. Tällä tavalla kieltämme arvomme. Me teemme näin työtä terrorismin eteen, emme sitä vastaan. Kiitos. Edustaja Pantseri. Grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentti tuomitsee Julie Reginin kiduttamiseen ja murhaamiseen. Se pyytää, että Italian viranomaiset saisivat kaikki tarvittavat asiakirjat käyttöönsä, jotta se voisi yhdessä asianmukaisten tasojen, tahojen kanssa tehdä puolueettoman tutkimuksen ja saada totuuden selville. Egyptin on lopetettava käytäntö, jonka kautta tällaisia katoamisia, kiduttamisia, kidutustapauksia tapahtuu marraskuussa 2013 rauhanomainen mielenilmaus on tukahdutettu. Pidet, pidetyksiä on nyt tehty ainoastaan johtuen ilmaisuvapauden käytöstä. Nämä ovat kohdistuneet myös kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Haluaisin kääntyä teidän puolenne, komissaari Hahn. Egypti ilman muuta on merkittävä kumppani Euroopan unionille, mutta ei se voi olla sellainen hinnalla millä hyvänsä. Me emme halua emmekä voi sulkea silmiämme siltä, mitä on tapahtunut ja mitä koko ajan tapahtuu. Kiitos. Huomaan, että edustaja Kan halusi käyttää puheenvuoron, mutta että saa puheenvuoroa siksi, että olette listalla. Ja toivoisin, että pystymme käynnistämään äänestykset ajoissa. Pyydän, että sitten silloin sanotte mielipiteen. Ne olemme käyttäneet nyt käyty puheenvuorot loppu, jotka tulevat niitä, jotka ovat laatimassa tätä päätösasemaa, nyt ovat vuorossa eri ryhmien puolesta puhuvat edustajat ja aluksi edustaja Polchak. Kiitoksia rouva puhemies. Meidän täytyy myöntää, että Egypti ei ole helpossa tilanteessa näinä päivinä, mutta se ei ole mikään tekosyy sille, että perusoikeuksia ja vapauksia voidaan loukata ja polkea. Giulio Regenin tapaus on sanoin kuvaamattoman traaginen, mutta mikä vielä pahempaa, valtion viranomaiset tavanomaisesti hankkiutuvat eroon niistä ihmisistä, jotka eivät, joista eivät pidä tavalla, joita moderni valtio ei voi harjoittaa. Egypti haluaisi olla moderni maa vuoden 2014 tapahtumien jälkeen, mutta ei se sitä ole. Huolimatta perustuslaista ja perustuslain toimeenpanosta tämä ristiriita on aivan sietämätön. Se pitää tuomita. Satoja tuhansia ihmisiä on kadonnut Egyptin äh, tiedusteluviranomaisten käsissä. Voimme tästä vetää vain sellaisen johtopäätöksen, että hallinto ei täytä demokratian perusvaatimuksiakaan. Kiitos Elstien ja demokraattien puolesta edustaja De Monte. Olkaa hyvä. Grazie Presidente. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Tänään puhumme päätöslausemasta, jonka aiheena on ihmisoikeusrikkomukset Egyptissä. Erityisesti siinä on kyseessä Giulio Regenin tapaus ja hänen kuolemansa. Hän oli nuori tutkija, oma maamieheni, joka oli todella jolla oli paljon toivoa ja jolla oli koko tulevaisuus edessä. Hän oli Kairossa tutkim- opiskelemassa ja tutkimuksia tekemässä. Valitettavasti hän, hän, hän, hänen kohdistui hirvittäviä, hirvittäviä kidutuksia ja hänet tapettiin enää ruumissa palautettu, mutta tu, totuutta ei vielä kerrottu. Meidän, meidän, on, me, meidän tutkimuksiamme totuuden löytämiseksi ei voi jarruttaa. Me olemme sen velkaa hänelle, hänen perheelleen, hänen ystävilleen ja Kimitsellä on yhteisölle. Se on kyllä, josta hän oli kotoisin. Me olemme sen velkaa myös kaikille niille nuorille, joiden on voitava uskoa vapauteen ja oikeuteen elämään, jota kellään ei ole oikeutta riistää meitä. Edustaja Buchner, olkaa hyvä, yksi minuutti. Kiitos. Ihmisoikeudet ja oikeusvaltio ovat keskeisiä unionin arvoja ja kaupan strategiaan kuuluu, että me yhä enemmän kiinnitämme huomiota siihen, että kauppakumppanimme noudattavat näitä arvoja. Nyt valitettavasti on myönnettävä, että ihmisoikeudet lähes kaikkialla lähi tulevat poljetuiksi. Mutta Egyptin erityinen tilanne on kuitenkin sellainen, että viime vuosina tilanne siellä on dramaattisesti huonontunut. Hallitus näyttää näyttää pyrkivän siihen, että se sitoisi, estäisi kaiken poliittisen toiminnan, jopa sellaisen poliittisen toiminnan, joka on hallituksen linjaa tukevaa. Ja tämä päätösosama, jota me nyt olemme päättämässä, on syntymässä juuri oikeana hetkenä. Ja vetoan komissioon, että se kiinnittäisi huomiota siihen, että kauparajoitukset, joista sinä puhutaan, myöskin toteutetaan. Kiitos. Kiitos. Edustaja Castaldo. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie presidente. Oggi siamo... Kiitoksia puhemies. Me olemme täällä tuomitsemassa barbarimaista hirvittävää murhaa, järjetöntä ähm, tappoa meidän on nyt selvä näistä ähm, tekemisistä. Tässä on todella armotonta kidutusta tehty. Tulee mieleen sisäinen valtataistelu eri Egyptin tahojen välillä. Me pyydämme, että Egypti osoittaa tosiasioita, että se haluaa saada tämän tapauksen selviksi. vastuuseen on viettävä e, siitä vastuussa olevat tällaisia erittäin vakavia e, ihmisoikeusrikkomuksia ei voida sallia. E, geopoliittiset energiaintressit eivät voi oikeuttaa sitä, mitä ei voida oikeuttaa. Ekstremistiä, terrorismia ei voida taistella valtioterrorismilla. Meidän on vaadettava, että kaikki tehdään mitä voidaan. Hyvät kollegat, ei riitä, että muistelemme täällä Julian kuolema. Meidän on toimittava, meidän on pidettävä kiinni siitä, että jokainen tekee oman osuutensa. Haluamme totuutta ja oikeutta ja Julia Regenille totuuden ja oikeutta. Seuraava puhuja on edustaja Lopez. Yksi minuutti. Haluamme täällä tuomita tänään Julian kuolemantapauksen, mutta haluamme myös muistuttaa, että hän menehtyy, kuten monet niistä, jotka e, jotka tätä samantapaisessa tilanteessa ole, ovat olleet viimeisten viiden vuoden aikana. Tulevaisuudessa kansainvälisissä suhteissa tarvitaan todellisuutta. Se jää, kerta toisensa jälkeen on tässä meitä pimitetty. Julia ei ole mikään erillinen tapaus. Hän on osa pitkää listaa, jossa on toimittajia, aktivisteja, asianajajia ja ihmisoikeuspuolustajia, jotka on pidätetty. Jotkut heistä on murhatyötä kidutettu viime vuosina Egyptissä. Hänen kuoleman tapauksensa ei ollut turha. Hän antaa meille inspiraatiota niin, että tänään sanomme, että terrorismin torjunnan tekosilla emme sulle silmiämme. Egypti on strateginen valtio, mutta meidän on pidettäväkin siinä, että vapauksia noudatetaan. Tämä on sanottava selvästi Egyptin viranomaisille. Kiitos. Edustaja Khan. Herra Khan. Uh, Kiitos puhemies. Voimakkaasti tuomitsen Jules Regenin tappamisen ilmaisen solidaisuuteni uhrin omaisten kanssa. Me tarvitsemme uskottavan tutkinnan hänen kuolemastaan. Valitettavasti Julian tapaus on osa satojen tahdonvastaisten katoamisten listalla, jota on tapahtunut sekin, kun sotilaat ottivat vallan Egyptissä. Viranomaiset osaltaan vaikuttavat tähän kärsimykseen, jota syntyy päivittää. Oikeuslaitos ei ole pystynyt vastaamaan kysymyksiin silloin, kun on ollut kysymys kansalaisista, on kiduttu kuolleeksi tai saa liikaa käytetty väkivaltaa. Egyptin viranomaisten täytyy nopeasti mutta lain, särivä, sortavaa lainsäädäntöä, jota käytetään sorto toimiin sillä tekosyllä, että niiden kautta turvataan valtion turvallisuus. Meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, jotka varmistavat sen, että Egypti haluaisi toteuttaa nämä uudistukset niin, että voidaan säilyttää rauha ja vakaus Egyptissä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt on vuorossa pitkä puhujalista, menettelyssä ilman puhujalistaa. En valitettavasti voi antaa kaikille puheenvuoroa, koska aikaa ei ole tarpeeksi. Aluksi edustaja Tajani, olkaa hyvä. Un interlocutore importante Unione. Puhuja aloitti ilman mikrofonia. Egypti on merkittävää maa Välimeren vakauden kannalta. Emme voi kuitenkaan omia arvojamme vaihtaa kauppaintressejä tai poliittisia etuja vastaan. Egyptin kaltaisen maan kanssa käytävä vuoropuhelu perustuu välttämättömälle yhteistyölle ja ihmisen oikeuksien kunnioittamiselle. Euroopan unionin velvollisuutena on puolustaa ihmisten ihmisarvoa, ihmisoikeuksia myös Euroopan unionin ulkopuolella. Olisimme tarvinneet voimakkaampaa toimintaa korkean edustajan taholta. Ehkä olisi hyvä, että hän olisi ollut täällä tänään, että hän olisi ollut aktiivisempi, kun kaksi italialaista murhattiin Libyassa, samoin kuin nämä kaksi Intiassa mm, epäoikeudenmukaisesti pidätettyä Italian meri voimien jäsentä. Euroopan unionin on todella puolustettava voimakkaammin omia arvoja. Kiitos huomaatte, minkälaisen ilon teidän puheenne sai aikaan. Nyt on vuorossa edustaja Caputo. Grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies. Euroopan unionin pitää olla Italian rinnalla tässä toimessa, jossa on saatava totuus esille Regenin murhan osalta. Italian ulkoministeri Gentiloni sanoi, että mitään helppoja totuuksia ei nyt hyväksytä, niin kuin Egypti pyrkii tekemään. Silloin kun näin tapahtui. Meidän on toimittava päättäväisesti. Euroopan on vahvasti vaadittava selvitystä tähän tapaukseen ja on selvitettävä myös muut ihmisoikeusrikkomukset. Egypti on merkittävä Euroopan unionin kumppani. Sen on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja ilmaisun vapautta, uskonnon vapautta, omantunnon vapautta. Italian on rinnalla oltava Euroopan unioni, jotta saadaan selvitettyä Giulio Regenin kuolemantapaus. Se siitä on kiinni myös Euroopan kansalaisten ihmisarvo. Kiitos. Porsaan edustaja Marias. Kiitos rouva puhemies. Täällä parlamentissa olemme jakaneet huolemme liittyen ihmisoikeuksien loukkauksiin Egyptissä ja Giulio Regenin surmaamiseen. Hän oli Euroopan unionin kansalainen. Tämä oli se viimeinen kurssi, joka katkaisi kamelin selän. Me emme siellä Giulio Regenin murhaa, me jaamme hänen perheensä tuskan ja myöskin tuemme italialaisia kollegojamme, jotka juuri käyttivät puheenvuoron. Meidän täytyy ehdottomasti lähettää viesti, Euroopan unionin täytyy lähettää viesti Egyptille. Egyptin täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia. Meidän täytyy myöskin saada Egyptin viranomaiset käsittämään, että demokraattisten vapauksien polkeminen ja kansan polkeminen palvelee vain jihadistien etua. Ne tulevat iskemään takaisin. On aivan selvää, että Euroopan unionin täytyy erittäin tiukasti Giulio Regenin surma tuomita. Nyt on vuorossa edustaja Telitska. Kiitos puhemies. Ensinnäkin jaan syvän myötätunnon perhettä kohtaan ja Julie Regenin maanmiehiä kohtaan. Totta kai ilman muuta täytyy olla riippumaton tutkinta. Olen kuitenkin huolistani siitä, että tämä on vain yksi sadoista tuhansista tapauksista ja mietin sitä, ovat, miten, miten instituutiot suhtautuvat Egyptiin. Me puhumme myöskin siitä, miten tärkeä on kumppanuus Turkkiin – ja aina kun Erdogan tekee jotain, me puhumme kuitenkin saman aikaan, että teemme viisumipäätöksiä, avaamme neuvottelulukuja. Me olemme sopimuneet Kazakstaniin, vaikka olemme tienneet, minkälaisen hallituksen kanssa me olemme tekemisissä. Egypti on tärkeä kumppani ja näin todellakin on, ymmärrän sen, mutta komission jäsen kerrankin pitäisi jättää tämä kommentiksi. Kuitenkin pitäisi puhua sitä, miten meidän pitäisi muokata politiikkaamme Egyptin suuntaan niin, että me todellakin saisimme parantua tilannetta tulevaisuudessa ja saisimme aikaan voimakkaan kumppanuuden. Edustaja Kuuso. Mr. Kuuso. Herra Kuuso. Gracias, presidenta. Hace diez años... Kiitoksia puhemies. Kymmenen vuotta sitten äh, Mahalan äh, AY-naiset äh, osoittivat meille Egyptiin, jossa vaaditaan vapautta, yhteiskunnallista oikeutta ja leipää. Mubarak oli Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin hellittelemän lempilapsi, mutta mitään vapautta ja oikeutta ja leipää ei tullut, vaan toinen vallankaappaus. Yhdysvallat edelleenkin maksavat yli miljardi euroa vuosittain sen armeijalle tai Euroopan unioni myy sen edelleen aseita. Kyseessä on hallitus, joka antoi viime vuonna kuolemantuomiota ja ja islamin valmi, islamilainen valtio vain jatkaa työtä. Siksi Regeni halusi näistä kertoa, siksi hänet murhattiin ja häntä kidutettiin. Euroopan unionin ei pitäisi antaa tämän mennä ohi, ikään kuin mitään ne olisi tapahtunut. Minä kuitenkin, että epäsolidaarinen Eurooppa tässä toimisi, koska se käyttää ihmisoikeuksia ainoastaan sinne, kun se on sen etujen mukaista. Toivon, että näin ei kuitenkaan ole. Seuraava puhuja on edustaja Bonanno arvoisa Puhemies. Tämä on erittäin vakava tapaus. Haluaisin korostaa, että mikäli Eurooppa olisi todella yhtenäinen Eurooppa, niin se sanoisi vain Egyptille, että joko kerta totuuden siitä, mitä Julia Regenille tapahtui, tai sitten me keskeytämme kaiken tyyppiset eh, taloudelliset eh, ja diplomaattiset kehityssuhteet Tämä riittäisi, että Egypti ymmärtäisi, ettei se voi noin vain naruttaa eh, Regenin perhettä, eikä Regenia itseään, jota ei enää ole olemassa, sekä koko tätä maanosaa, joka odottaa vastauksia. Saman aikaan Egyptin hallitus kuitenkin esittää eh, ristiriitaisia versioita tapahtuneesta. Riittäisi, kun toimisimme näin. Seuraava puhuja on edustaja Chico arvoisa Kiitoksia puhemies. On aivan selvää, että tässä on pelissä Euroopan uskottavuus ja se, että saadaan totuus tutkimuksesta, joka ei ole riippumaton eikä mitään tutkimusta ole ollenkaan taattukaan. Pyydämme, että sanoista siirrytään tekoihin ja voimme saada läpinäkyvyyttä tähän kuolemantapaukseen. Kyseessä on nuori Giulia Regeni, joka teki tutkimusta eri tilanteissa. On korkea edustaja Mogherini. Uskomme, että avoimuus on taattava, totuus on saatava e- esiin ja Italian hallituksen olisi keskeytettävä kauppasuhteet, koska tämän tapauksen tottuuden selville saaminen on prioriteetti verrattuna mihin tahansa muuhun asiaan. Kiitos. Edustaja Howitt. Thank you very much. Kiitos. Parlamentin brittiäisenä ilmaisen huolenaiheemme tästä italialaisesta tapauksesta, joka ja myöskin kaikista muista egyptiläisistä ihmisoikeusrikomuksen uhreista. Minä haluaisin puhua sen pykälän puolesta, jonka mukaan Haanin ja muiden kollegojen tulisi määritellä Euroopan asevienti silloin, kun on kysymys sorrosta. ajatelen äskettäistä kansallista raporttia, jonka mukaan tällaista vientiä tapahtuu Saksasta. Egyptin hallitus on velvoitettu ylläpitämään omaa talouspolitiikkaansa, jolla on valtaisa, sillä valtaisa budjetti ja sillä on valtaisa valvontakyky, mutta kuitenkaan sitä ei koske minkälainen julkinen valvonta. Eurooppalaiset yritykset, ovat mukana näissä vienneissä, tässä viennissä, rikkovat periaatteet, jotka liittyvät ihmisoikeuksien noudattamiseen. Ja toivon, että, että tällainen toiminta tulee laittomaksi Euroopan lainsäädännön pohjalta. Kiitos. Vuorossa edustaja Sogor. Giulio, Reg- Giulio Regenin eh, traaginen ja brutaalinen kuolema on eh, asia, joka pitää tutkia riippumattomasti, mutta kuitenkin on epäilyttävää se, tullaanko koskaan saamaan selville täyttää totuutta ei, on selvää, että tämä nuori ihminen ei kuollut minkään yksinkertaisen rikoksen uhrina, vaan tähän liittyy myös hänen poliittinen toimintansa. Tämä ei ole hyväksyttävää siinäkään tapauksessa, kun tämä tapahtuu maassa, jonka yhteiskunnalliset olosuhteet ja turvallisuustilanne vallankumouksen jälkeen on edelleenkin sekava, jopa sekavampi kuin viisi vuotta sitten tapahtunutta vallankumousta ennen. Se ei ole hyväksyttävää se, että unionin kansalaisille tapahtuu tällaista ilman, että sitä rankaistaan. Meidän tehdä kaikkemme, jotta tämä tapaus ei koskaan toistu. Kiitos. Kiitos. Ja nyt viimeinen puhuja, edustaa Veni Fei. Grazie Presidente. Verità... Kiitos, puhemies oikeutta ja totuus Regenin tapauksen osalta tämä on velvollinen, velvollisuutemme Euroopan unionin instituutioiden. Meidän on oltava varmoja siitä, että mikään eurooppalainen talouden intressi ei ole liittynyt tähän tapaukseen, joka koskee tätä rankaisua ja kidutusta ja muita näitä tapahtumia, joita Egyptissä tapahtuu. Meillä on nyt usean kertaan nähty ihmisoikeusrikkomuksia. Meillä on yhteinen päätöslauselma, jossa muistutetaan näistä tapauksista. Meidän velvollisuutenamme on torjua tämä tilanne kaikkin voimin. Giulio Regenin tapainen henkilö saa meidät ajattelemaan tätä. Eli meillä on nuoria, jotka ovat aktiivisia politiikassa, jotka haluavat muuttaa maailmaa. Julio itse oman tutkimuksiensa ja opintojensa kautta pyrki muuttamaan tilannetta. Hän on nyt hengellään maksanut totuuden etsinnästä. Kiitos. Tämä on niistä harvoista hetkistä eräkomission jäsen, jolloin kaikki olivat samaa mieltä. Ja nyt teillä on tilaisuus vastata. Olkaa hyvä. Thank you, Kiitoksia rouva puhemies. Kyllä todellakin uskoakseni jaamme saman kannan. Me kaikki olemme olleet järkyttyneitä siitä, että kolmas ähm, helmikuuta Kairossa Giulio Regenin eloton ruumis löytyy kadulta hänen katomisensa 25. tammikuuta jälkeen. Tämä tapaus ei ole järkyttänyt vain niitä ihmisiä, jotka hänet tunsivat. Tämä on tragedia, jota Euroopan unioni kokonaisuudessaan ei voi hyväksyä, ei sen, sen toimielimet eivätkä täällä puheenvuoron käyttäneet henkilöt. Korkeudustaja Mogherini henkilökohtaisesti on kaksi kertaa tiedustellut Egyptin ulkoministeri Shukrianilta Giulio Regenin kuoleman tutkinnasta. Ja tätä tutkintaa halutaan käydä läheisessä yhteistyössä Egyptin viranomaisten kanssa, jotta voisimme täyden valon luoda tapahtumiin ja tuoda vastuulliset oikeuden eteen. Komission edustajat myöskin virallisissa keskusteluissa Egyptin viranomaisten kanssa ovat tuoneet asian esiin. Me olemme läheisessä yhteistyössä Egyptin hallituksen kanssa tutkimassa asiaa. On erittäin tärkeää, että Egyptissä, kuten kaikissa muissakin maissa, suojellaan ihmisoikeuksia. Mainitsisin vain hiljattaisen esimerkin. Olemme tehneet monia ponnistuksia El Nadim-keskuksen sulkemisen estämiseksi. El Nadim on keskus, joka auttaa kidutuksen uhria, uhreja. Ihmisoikeuksien suojelu, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteiden suojelu ovat Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon ja politiikan perusperiaatteita. Vuonna 2015 Euroopan unioni avasi uudelleen kahdenväliset suhteet Egyptin kanssa ja teki maan kanssa sopimuksen, joka oli ollut jäädytettynä vuodesta 2010 asti. Tarkoituksena oli tukea avainalueita, kuten demokratia ja ihmisoikeuksia, ja lähentää yhteistyötä tärkeillä aloilla. Me aloitimme uudelleen ihmisoikeus- ja demokratiavuoropuhelun Kairossa, kanssa viime, Kairossa viime vuonna, ja komissio on kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa läheisesti yhteyksissä, kuten myöskin ihmisoikeusaktivistien kanssa. Kolme, anteeksi, neljä kuukautta sitten korkea edustaja Mogherini Kairossa vieraillessaan näin myöskin teki. Me olemme kaikki huolestuneita ihmisoikeustilanteesta Egyptissä ja Geneven 15 maaliskuuta käytävässä YK turvallisuusneuvoston kokouksessa. Sitä tullaan käsittelemään tulevina kuukausina. Meidän täytyy yhä tehdä läheistä yhteistyötä Egyptin kanssa ihmisoikeuskysymyksissä. Voin vakuuttaa teille, että teemme kaikkemme, jotta voisimme yhdessä Italian viranomaisten kanssa varmistaa sen, että todellinen totuus saadaan esiin ja että Giulio Regenin julmasta kidutuksesta ja murhasta syylliset henkilöt saadaan tuomion tuomioistuimen eteen. Me haluamme myöskin välttää vastaavat tapaudukset tulevaisuudessa. Me haluamme, että vuoden 2014 perustuslakia toimeenpannaan täysin, mukaan lukien myöskin ihmisoikeusperiaatteet ja että ihmisoikeustilanne Egyptissä paranee Egyptin kansan, demokratian ja vakauden eteen. Tähän lisäisin, että me olemme yhteistyön kautta Egyptin kanssa jo onnistuneet tukemaan kansalaisyhteiskunnan edustajia ja kansalaisjärjestöjä, erityisesti kaikissa demokratiaan liittyvissä kysymyksissä Egyptissä. Tämä on yksi politiikkamme tärkeimmistä päämääristä Egyptin suhteen. Kiitoksia. Kiitos tästä loppupuheenvuorosta. Hyvät edustajat, meillä on kahdeksan julkila päätösmahdotusta ja keskustelu